vahvistetaan. Tämän lisäksi kerron myöskin teille, että keskiviikkona artiklan 74 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa äh, allekirjoitan äh, seitsemän lainsäädäntöehdotusta, jotka sitten myöskin hyväksytään kyseisenä päivänä. Äh, ne otsikot julkaistaan tämän kokouksen pöytäkirjassa Ja ne ovat myöskin johtaneet herra Kohn Benditin ilonjulistukseen Ja tämä nyt sitten myöskin laitetaan pöytäkirjaan, että kollega Kohn Bendit hyvin paljon ilahtui tästä. Arvoisat kollegat, oikeus- ja sisäministerien neuvosto on viime torstaina